Änderung der Tagesordnung haben? Tuleeko muutoksia? Kohta kuusi siirretään, jossa on kysymys uusista taidoista ja työpaikoista. Ja tämä otetaan sitten seuraavaan kokoukseen. Muilta osin olettaisin, että voitte hyväksyä esityslistan. Näin vaikuttaa olevan ilmoitusasiana, että tänä päivänä kaikki kielet paitsi Viro, Liettua, Latvia, Malta, Ruotsi ja Tsekki. Kaikki muut kielet tulkataan tänään. Ja myös muihin kieliin. Kohta kolme esityslistalla meillä on täällä tänään pääesittelijä Francesca Balciani paikalla, budjetin esittelijä siis. Hän tulee tänne tänään esittelemään omat näkemyksensä seuraavaksi budjetiksi. Ja Mä en, joo. Lökegård ei ikävä kyllä ole paikalla. Hän on meidän esittelijämme. Joten nyt kuuntelemme lyhykäisesti, mitä Balzani on ajatellut esittää ensi vuodeksi. Olkaa hyvä. Ja. Grazie molte per questo incontro. Kiitoksia kovasti tästä tilaisuudesta keskustella kanssanne heti tässä budjettiprosessin, budjettimenettelyn alkumetreillä – hetki on aika herkkä, koska nyt sitten joudumme päättämään siitä työstä, mitä me lähikuukausina teemme. Kuten viime vuonna totesimme tai kokoimme, kaikki me tapahtuu yhdessä käsittelyssä ja pyrimme saamaan tasapainoa koko tähän menettelytapaan. Viime vuosi oli kovin kovin monimutkainen lähestymistavaltaan. Ja tänä vuonna tilanne ei sen kummempi ole, koska jokaisessa jäsenmaassa raha on tiukalla, eh, eh, joka saattaa sitten mikä saattaa johtaa eh, kenties perusteuttiminkin leikkaustarpeisiin ja haluihin. Budjettivaliokunnassa kollegani on ollut aika laaja yksimielisyys siitä, että erityisvaliokunnat otetaan heti alusta alkaen mukaan keskusteluun, koska eh, eh, tämä, eh, eri, tämä talousarviomenettely on monimutkainen ja tämä hän onkin ainoa menettely, jossa ihan jo määritelmän mukaankin on otettava kaikki parlamentin osapuolet mukaan koska nämä erityisvaliokunnat sitten voivat tarjota sitä tietoa ja taitoa silloin, kun me ryhdymme budjetin painopisteitä sorvaamaan heti ihan alulkometreistä. Me haluamme päättää tulevan talousarvion painopisteistä yhdessä – minä äh, ehdotin tähän äh, ikään kuin pohjaksi, että me suunnittelemme omia painopisteitämme EU 2020 strategian viitoittamien viitoittamalla tavalla. Ja sitten jokaisen valiokunnan kanssa äh, pohdimme sitä, mitkä näistä painopisteistä eniten edes, edesauttaisivat tämän 2020 strategian toteuttamista. Onhan se siellä toki vielä melkein kymmenen vuoden päässä, mutta silti nyt tässä vaiheessa on jo työ aloitettava, jotta pystymme nyt sitten tehokkaasti määrittelemään päämäärämme, sikäli mikäli haluamme sujuvan etenemisen kohti päämääriämme. Mitkä sitten ovat tämän strategian tavoitteet, mitkä ovat näitä lippulaiva-aloitteita, niin kuin on sanottu. Jotkuthan niistä kuuluvat tämänkin valiokunnan toiminkuvaan läheisesti. Yksi Euroopan tavoittelemista asioista on esimerkiksi koulutustason parantaminen ja varmistaa myös sen, että, että yhä, use, yhä useammat tulevat sitten käymään koulunsa loppuun, peruskoulun loppuun. 40 prosenttia on siinä tavoitteena. Me tarvitsemme enemmän ja taitavampia kansalaisia riveihimme. Tarpe, paremmin koulutettuun työvoimaan on selvä. Mutta e- Eurooppa laahaa vähän jäljessä mitä tulee nuorison korkeatasoiseen koulutukseen verrattuna muihin kilpailijamaihin, vaikkapa nyt Yhdysvaltoihin. Näin EU 2020 puitteet tarjoaa koko joukon tällaisia kiinnekohtia tämänkin valiokunnan painopisteille. Ja nämä painopisteet on sitten, niin kuin sanottu, huolellisesti määriteltävä ohjelmointijakson aikana painopisteet vaihtelevat, e, niitä on monta. Me puhumme tässä vaiheessa nyt tässä vaiheessa jo vuodesta 2013, mutta nyt kuitenkin on kyse sitä edeltävästä 2012 talousarviosta edeltävän ohjelmakauden budjetista. Se on aina hyvä pitää mielessä, kun rupeamme pohtimaan näitä tiettyjä painopisteitä, joista joita me pidämme aidosti hyödyllisinä kun tarkastelemme näitä valmistelevia toimia ja pilottihankkeita, niiden suhteen tulee olla todella tarkkana, koska näiden hankkien, hankkeiden ja toimien resurssit tulevat lohkaisemaan Aimo Siivun olemassa olevasta talousarviosta, mikä tulee sitten tietenkin vaikuttamaan muihin asioihin tuonempana. Tämä työ on jo käynnistynyt ja meidän täytyy sitten olla tarkkana äh, budjettivarojen käytössä. Meidän pitää pitää silmällä tarkkailla niitä, joista näyttäisi tulevan parha, paras tulos. Ja jos ei tuloksa, tulosta tule, se on sitten rohjettava vaihtaa tuloksekkaampaan hankkeeseen. Äh, toivottavasti tästä sitten äh, tulee alku hedelmälliselle yhteistyölle koko aihepiiri koko asiassa. Kun määrittelemme äh, painopisteitämme, näin meille tarjoutuu sitten tilaisuus 20. huhtikuuta tarkastella komission talousarvioehdotusta. Ja meidän onkin sitten jo äh, siihen mennessä äh, näpsäkkäästi mahdollisuus edetä tässä eteenpäin, koska meillä on omat painopisteemme valmiina. Me tiedämme, että huhtikuun lopussa komissio esittelee oman budjettiluonnoksensa ja sitten neuvostolla ja parlamentilla on oikeastaan vain yksi käsittely ja katsotaan sitten, lähdemmekö sovitteluun tai epäviralliseen sovitteluun ja pääsemme siinä sitten sopuun. Kiitän äh, Rova Baltsaania siitä, että hän äh, on erityisesti painottanut koulutusta. Se on hyvin tärkeää. että Myös hänen edeltäjänsä teki näin. Me olemme kokeneet myös muita aikoja. Budjetivaliokunta on nykyään myös äh, myöntänyt, että valiokunnilta itseltään on parempi kysyä myös asioista. Ja meillä oli esittelijä aikoinaan sekä meidän valiokunnassamme että budjettivaliokunnassa, eli silloin olimme hyvin ajan hermolla. No niin, nyt annan puheenvuoron esittelijämme Lökegoodille, joka kertoo, mitä hän on tehnyt sitten viime vuoden. Olkaa hyvä. Yeah. Thank you very much, Chairman. Well, uh, yes. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Robaltsani siitä, että tulitte tähän kokoukseen. Minäkin haluan kiittää teitä siitä, kiittää sitä, että tulitte tänne. Ei ole mikään salaisuus, että minä olen ollut eh, hieman hämilläni siitä, eh, millä tavalla tämä kokous järjestetään, koska tämä uusi tapa, millä asiat hoidetaan, kaikki nämä kysymykset, minä olin hieman huolissani siitä, miten näiden kysymysten käy. En nyt tiedä, odotatteko te, että me esittelemme meidän painopisteemme jo nyt, koska meillä ei ole ollut mahdollisuutta tavata ja puhua niistä vielä. Toivon toki, että voisimme epävirallisesti tavata hieman myöhemmin ja sitten vaihtaa mielipiteitä. Minun äh, mielestä, ajattelin esitellä teille, millä tavalla te voisitte äh, tukea meitä ja minkälaisia painopisteitä meillä pitäisi olla. Aivan kuten itsekin sanoitte, EUn budjetin pitäisi tukea enemmän Eurooppa, EU 2020 strategiaa. Siitä varmasti olemme samaa mieltä myös tässä valiokunnassa. Viime vuonnahan me käynnistimme jo kohtuullisen menestyksekkäästi työmme, saimme lisärahoitusta tälle, mutta silti vielä puuttuu lisärahoitusta tältä strategialta. Ja meille parlamentissa oli aika negatiivinen yllätys nähdä 2011 budjetti tässä kontekstissa. Näin ei pidä tapahtua nyt tänä vuonna uudelleen. Meidän täytyy keskittyä EU 2020-strategiaan jopa enemmän. No, mitä tämä meille merkitsee? Se merkitsee sitä, että meidän täytyy panostaa ohjelmiin, jotka eh, ennen kaikkea eh, edistävät eh, tutkimusta, koulutusta ja parantavat sitä kautta meidän kilpailukykyämme ja sitä kautta tukee osaamista ja tietoyhteiskuntaa. Eli meidän on panostettava ihmisiin. Se on meidän päälähtökohtamme. Onneksi eh, me olemme eh, vastuussa kahdesta tärkeästä ohjelmasta, jotka käsittelevät nimenomaan ihmisiä. Toisen nimi on jopa People, ihmiset. Ensinnäkin meillä on eh, ohjelma, joka koskee EUn nuoria ihmisiä, eli elinikäinen oppiminen ja sen ala ohjelma Erasmus, joka on ollut valtava menestys. Nämä tällaiset ohjelmat ovat olleet monilla tavoilla suuri menestys. Ensinnäkin eh, näihin ohjelmiin osallistuu todella paljon eh, eh, opiskelijoita ja nämä varat käytetään lähes sataprosenttisesti. Ja tätä kautta opiskelijat voivat parantaa monia taitojaan eikä vähiten kielitaitoaan. Ja tätä kautta heidän työllistettävyytensä paranee ja sehän on lähtökohta. Joten meidän päätavoitteenamme on se, että parannamme elinikäistä oppimista ja huolehdimme siitä, että People-ohjelma myös toimii. Vielä Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esiin, on meidän äh, huolenaiheenamme ovat myös äh, urheiluohjelmat. Meillä ei ikävä kyllä sellaisia vielä ole, ja me haluaisimme jonkinnäköisen tällaisen urheiluohjelman tai ainakin rahan, että voisimme kehitellä jotakin. Mehän emme saaneet oikeastaan mitään viime vuonna, ja minusta meidän pitää tänä vuonna vielä enemmän painottaa sitä, että, että me saamme tulevaisuudessa tällaisia urheiluohjelmia ja me tarvitsemme siihen rahaa. Ja tähän päätänkin puheenvuoroni. Mainitsin tässä kaksi kolme asiaa ja uskon, että kollegani sitten täydentävät minua. Mutta tässä nyt minun ensimmäiset ajatukseni, mutta palaan äh, enempien yksityiskohtien kanssa myöhemmin. Ja sitten edustaja Trippel. Ja, ähm, Francesca Balzani. Kiitos puheenjohtaja Francesca Balzani ja minä teemme työtä budjettivaliokunnassa. Eli tämä ei suinkaan ole ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta. Näin ollen tuen täysin sitä, mitä hän sanoi tarpeesta saada Eurooppaan pätevämpiä ihmisiä, joilla on parempi koulutus. Meidän todellakin täytyy investoida tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että me investoimme koulutukseen ja nuoriin niin että he olisivat paremmassa asemassa, kun hankkivat parempaa pätevyyttä ja koulutusta. Eurooppa EU 2020 strategiassa meillä on sanonta kestävä kasvu, osallistava kasvu. Meillä on Erasmus, mediaohjelma, nuoriso-ohjelma, kulttuurialan ohjelmat. Ne antavat oman panoksensa tavoitteen saavuttamiseen. Ja kun me täytäntöönpanemme ohjelmia, niin toki me olemme varsin hyviä, kun ajatellaan suoritusta verrattuna muihin. Me olemme valmiita argumentoimaan tämän puolesta seuraavassa budjetissa. voimme todeta, että se, mitä teemme, todellakin tarjoaa eurooppalaista lisäarvoa. Nyt kun keskustelu siitä, mitä eurooppalainen lisäarvo on, on, on todellakin alkanut, voimme vakuuttavasti perustella, mitä me teemme toimintamme ulottuu kansalaisiin saakka. Kyse ei ole pelkästään äh, infrastruktuuriohjelmista, vaan yksittäisistä ihmisistä. Esimerkiksi Erasmus-ohjelma on hyvin tärkeä. Eurooppalaisia elokuvia esitetään ihmisille kautta Euroopan. Eli todellakin täytyy korostaa tätä ulottuvuutta. No sitten tulevaisuus ja avoimet yhteiskunnat, monikulttuurisuus, moniuskonnollisuus, monikult... monietnisyys Tämä on yksi kulttuuriohjelmien ulottuvuuksista. Luonnollisesti me annamme panoksemme tavoitteen saavuttamiseksi tätäkin kautta. No sitten kilpailukykykysymys. Se mitä me teemme omilla ohjelmilla, ohjelmillamme, sen pitäisi olla osana kilpailukykystrategiaa. Kenties voin vielä mainita digitaalisen yhteiskunnan kehittämishankkeen ja europeana rahoituksen. Senkin täytyy olla mukana EU 2020 strategiaa. Ensi vuoden budjetissa ja myös pitemmällä aikavälin, aikavälillä suunnittelussa pitäisi kiinni, keskittyä näihin viesteihin. Kiitos. Santiago Difícil. Querida, gracias presidenta. Eh, gracias querida colega. Kiitos puheenjohtaja. Eh, kiitos kollegat äh, äh, Lokigaard ja Trypel jo tämän asian äh, mainitsivat, mutta minä eri, vielä uudestaan haluaisin nostaa esille, että miten tärkeää on erilaisten urheilutapahtumien rahoituksen tärkeydestä. Meillähän nyt on Lissabonin sopimuksen nojalla artiklasta 175 myöskin toimivalta tämän tapaisiin asioihin Paradoksaalista tietysti on, että rahaa näihin hankkeen, näiden hankkeiden toteuttamiseksi ei ole. Että, että, että rakennerahojen rahastoista voidaan, voidaan kanavoida rahaa kulttuurihankkeisiin, mutta ei urheilutapahtumiin. Tässä tapahtumassa tapauksessa kenties sitten olisi mahdollisuus ohjata varoja myöskin Äh, urheilutapahtumiin. Nämä eri kulttuuri- ja koulutusohjelmat ovat erittäin suuria menestyksiä. Erasmus esimerkiksi on äh, tarjonnut kulttuurivaihtoa äh, lukemattomille nuorille jo tässä vaiheessa. Sitä ei todellakaan kannata äh, laiminlyödä. Nyt meillä on ulkosuhdepalvelu ulkomaisine suurlähetystöineenkin valmistumassa ja rakentumassa e, minkä äh, vuoksi on erityisen tärkeää nyt sitten Euroopan ja Euroopan unionin kulttuuripolitiikkaa äh, markkinoida ja tuoda näytille laajemminkin maailmalla yhteistyössä maiden ja alueiden kanssa Euroopan tulee ottaa ohjat käsinsä ja johtaa asema näissä kulttuurisektoreilla ja matkailussakin muun muassa. Gracias. Uh, bueno, también agradecer a la señora Balzani que hay... Kiitän äh, myös sydämellisesti Rova Balzania, joka äh, on tullut tänne kokoukseemme kertomaan tilanteesta. Olemme pitkälti samaa mieltä hänen sanomisistaan ja toivomme todellakin, että me saamme tämän luonnoksen huhtikuun lopussa tämä pitäisi jo sitten käsitellä ja olisi ihan hyvä, jos me voisimme sitä etukäteen jo hieman työstää. Tänään hän oli koulutus, tänään oli kokous, jossa käsiteltiin koulutusta ja uusia taitoja. Ja rouva Pak otti siellä kokouksessa esiin asian, joka oli hyvin tärkeä, jonka haluaisin täälläkin ottaa esiin. Hän puhui siitä, mikä tilanne on, no pessimisesti vai realistisesti, miten nyt haluaa, mutta tilanne ei kuitenkaan ole dramaattinen. Teidän, siis komission täytyy meitä auttaa, me tiedämme, että meillä on kriisiajat menossa ja että meillä ei ole tarpeeksi rahaa kaikkeen siihen, mitä me haluamme tehdä. Mutta investointikoulutukseen on sellainen investointi, josta tulokset saadaan vasta pitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä meillä on hätätilanne, äh, rahaa tarvitaan ja tällä hetkellä rahaa annetaan oikeastaan vain tällaisiin äh, lyhyen aikavälin tarpeisiin. Mutta koulutuksen kohdalla emme me ainakaan saa mennä taaksepäin. Meidän täytyisi ehkäpä ainakin jakaa nämä varat paremmin, mutta emme me taaksepäin saa mennä. Tämä olisi poliittinen virhe. Sitten vielä lopuksi X prosenttia elinikäisestä oppimisesta on osoitettu aikuisopetuksen Grundtvigille, 4 prosenttia muistaakseni, mikä on hyvin vähän. Ajatellaan, <clears throat> miltä yhteiskunta tänä päivänä näyttää. Meillä on yhä enemmän ja enemmän ikääntyviä ihmisiä, jotka ovat työttömiä, mutta työkykyisiä, aikuisia ihmisiä, joita meidän täytyy opettaa. Me tarvitsemme varoja tähän ohjelmaan, niin että voimme tukea heitä niin, että he voivat työskennellä ja osallistua meidän yhteiskuntaamme jatkossakin ja että ne eivät ole mikään passiivinen ryhmä, vaan voisivat toimia aktiivisesti. Yhteiskunta muuttuu ja meidän täytyy muuttua yhteiskunnan mukana ja samanaikaisesti sopeuttaa myös tavoitteemme. Mrs. Eh, Costa. Eh, ringrazio molto mm, onorevole Balsani perché eh, questo metodo mi sembra... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää edustaja Balsania hänen lähestymistä vastaan. Se on minusta hyödyllinen. Ja valiokuntien mukanaolo näin oikeassa vaiheessa varmasti johtaa hedelmälliseen tulokseen. Täytyy muistaa ne kommentit, jotta jäsenet jo tähän mennessä ovat esittäneet. Me olemme tietoisia siitä, että tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään kriisin seuraamuksesta. Eli tämä täytyy huomioida myös budjetissa. Tässä strategisesti viitataan vuoteen 2012. Luonnollisesti meillä on varsin vähän liikkumavaraa, mutta jo nyt täytyisi antaa jonkinlaisia merkkejä siitä, että tämä suuntaus voidaan kyllä kääntää. Kun ajatellaan uusia taitoja, uudenlaista pätevyyttä ja kansalaisuutta, myös vanhempien ihmisten näkökulmasta, niin tässä puhumme nimenomaan älykkäästä yhteiskunnasta. Nämä ovat hyvin kunnianhimoisia tavoitteita, joten tarkoitus on mahdollistaa se, että kaikki nuoret opiskelujensa aikana joko koulussa tai yliopistossa voivat viettää aikaa muualla yhteisön alueella. Meillähän on ollut Erasmus- ja Mundus-ohjelmia, jotka ovat olleet hyvin menestyksekkäitä. Noin 4 prosenttia nuorista ikäryhmässä on osallistunut ohjelmiin ja tarkoitus on nimenomaan tarjota mahdollisuuksia aukaista ovet työelämään ja tarjota uusia näkökulmia. Meillähän on oikeastaan Erasmuksessa kaksi suuntausta, toisaalta yrittäjyys ja toisaalta oppi, koulutus, työssä oppiminen – ja sitten meillä on myös Grundvik-ohjelma. Nyt on hyvin tärkeää välittää selkeä viesti kannustuksesta. Täytyy muistaa myös matkailusektori, jossa on uusia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 se, pahoittelen sitä tulkeille ja myöskin läsnäolijoille. Eli meillä on myös hyvin tärkeä kysymys, joka liittyy niin ikään kulttuuriin. Eli ei pidä unohtaa sitä, että koulutuksen lisäksi eh, valiokuntamme käsittelee kulttuuriteollisuutta. Meillähän on mediaohjelma, joka on yksi kaikista tehokkaimmin hyödynnetyistä välineistä, jotta audiovisuaalinen teollisuus voisi Euroopassa olla kilpailukykyinen, niin sitäkin tarvitaan. Me olemme huolissamme kehityksestä. Kulttuurin yhteydessä mediaulottuvuus on ollut aivan perusteltu valinta. Tässä aihe, johon halusin kiinnittää huomionne. Grazie Presidente, ringrazio ovviamente la collega Balzani per eh, questo intervento. E eh, kiitoksia edustaja Balzanille eh, hänen kommenteistaan ja erityisesti tästä uudesta talousarviomenettelykäytännöstä. Tämä on hyvä ja kannatettava. En lähde toistamaan kaikkea, mitä on jo todettu, esimerkiksi siitä, miten äh, tärkeää urheilun, koulutuksen ja nuorison ohjelmat ovat. Olette varmaan hyvin hyvällä niistä. Tässä, vaiheessa haluaisinkin äh, kommentoida seuraavasta. Minä nimittäin haluaisin, että Euroopan unioni budjettinsa ja parlamentin äh, välityksellä lähettää selvän poliittisen signaalin jäsenmaihin, joissa jossa koulutus- ja kulttuurimäärärahoja äh, leikataan. Minusta Euroopan unionin olisi vastattava tähän haasteeseen muistaen tämän meneillään olevan kriisin. Näin me viestisimme selkeästi, että näihin seikkoihin äh, investoiminen on hyödyllistä ja tärkeää, ja se ilmentäisi sitä nimenomaan rahoittamalla näitä äsken mainittuja hankkeita. <clears throat> Näin e-, e-, Euroopan unionin äh, panostus näihin tulevaisuuden sektoreihin koulutuksen ja kulttuurin saralla ovat äh, äh, investoinnin <clears throat> arvoisia. Äh, no, Välimeren alueella on kriisi tietysti pahimmoillaan, mutta meidän pitäisi siis näille seuduille vielä investoida enemmän, enemmän paljon kuin viime vuosina, jolloin rahoitus on ollut hyvin vaimea. Se vahvistaisi kansalaisuutta ja osallistuvuutta. Me tarvitsemme uutta kulttuurivaihtoa meidän on puhallettava uutta puhtia jo meneillään oleviin joihinkin ohjelmiin. Se tulisi auttamaan nuorisoa. Olisi hyväksi, jos kulttuurisektori ja, ja nuoret voisivat kulttuurivaihdon kautta tavata kumppaneita mm, Välimeren seudulta. Se olisi innovatiivisuutta, jos mikä. No, you didn't ask. Steven, äh, sinä et halunnut. Sitten seuraava. Hvala za besedo, gospa predsedojoče. Hvala tudi gospe Balcani za poručilo, ki smo ga prebrali. Kiitos e, puheenjohtaja. Kiitokset e, Rova Baltsaanille hänen raportistaan. Haluaisin lyhykäisesti ottaa esiin nämä budjettiongelmat, joita meillä Euroopan unionissa on. EUn budjetti äh, itse asiassa vähenee näissä rahoitusnäkymis, näiden rahoitusnäkymien aikana. 2007 se oli 1,3 BKTstä ja nyt se on 1,12, joten äh, viimeisen kymmenen vuoden aikana kansalliset budjetit ovat jopa kaksinkertaistuneet, kun taas sitten Euroopan unionin budjetti on noussut hyvin vähän nominaalisesti. Tämä on asia, joka vaikuttaa tulevaisuuteen. Tämänpäiväisessä kuulemisessa sanottiin, että olemassa olevien varojen puitteissa mm. voisimme käyttää varoja paremmalla tavalla koulutukseen, ja muihin tällaisiin niin kutsuttuihin pehmeisiin aloihin. Mutta minä uskon, että se tulee olemaan vaikeaa. Jos me EUn tasolla annamme negatiivisen signaalin jäsenvaltiolle vähentämällä varojamme, niin en usko, että me kykenemme saavuttamaan ne tavoitteet, joita olemme itsellemme EU 2020 strategiassa asettaneet. Esittelijä mainitsi myös julkisten investointien äh, laskun vuoteen 2015 mennessä, joka merkitsee sitä, että emme tule saavuttamaan tavoitteitamme tämän jakson puoli äh, loppuosassa. Jos äh, halutaan lisätä korkeakoulutuksen saaneiden ihmisten määrää, silloin meidän täytyy lisätä varoja siihen koulutukseen niin, että voimme ainakin edes seurata äh, Amerikan tai Japanin äh, korkeampaa koulutusta. Joten en usko, että me selviämme. Puheenjohtaja Barroso sanoi tässä hiljan, että hän haluaisi, että jokainen nuori ihminen EU:ssa saisi mahdollisuuden oppia äh, tai opiskella tai työnsä sisällä liikkua ainakin puolen vuoden ajan Euroopassa. Ja jos emme nyt tähän enemmän sijoita, niin emme silloin myöskään saavuta tavoitteitamme, emmekä kykene parantamaan EU-kilpailukykyä. Suhtaudun pois pessimistisesti, mutta minusta se on ihan oikein mainita tämä asia, kun nyt rahasta puhumme. Kiitoksia. Tästä seuraava. Kiitos puheenjohtaja. Muistelin, että Rova Baltzoni tänä päivänä sai muita pyyntöjä matkailuvaliokunnassa varojen suhteen. Ja haluaisin nyt toistaa, että hyvä, että voimme puhua näistä asioista ja se, mistä me täällä puhutaan kulttuurivaliokunnassa on hyvin lähellä matkailu- tai liikennevaliokunnan matkailuasioita. Täällä on mainittu jo uusien toimivaltuuksien myötä esimerkiksi urheilu. Ja tähän on liitetty hyvin paljon odotuksia. Meidän toimemme täällä parlamentissa liittyvät siihen, että me laadimme tai etsimme eri, eri alojen urheilijoita ja pyrimme tuomaan heidät yhteen mutta varsinaista ohjelmaa ei oikein voida tehdä ajatellen nykyistä budjettiamme. Ja minusta olisi väärin Euroopalta, että me sanomme, että me tuemme urheilua, mutta emme kuitenkaan voi tehdä mitään, koska meillä ei ole rahaa. Eli tämä on aika samankaltainen tilanne kuin matkailun alalla. Ja nämä asiathan oikeastaan kuuluvatkin yhteen vaikutukseltaan. Ja sen vuoksi vetoaisin teihin jälleen, että te erityisesti ottaisitte huomioon tämän alan. Se, siitä koko Eurooppa teitä tulisi kiittämään. Kiitos. Mikrofoni. Me puhumme nyt vuoden 2012 budjetista, joka on tämän ohjelman puitteissa. Ja sen vuoksi meidän täytyy nyt pyrkiä siihen, että ne rahat, mitä me olemme viideksi vuodeksi saaneet, että me saamme ne myös käyttää ja me olemme päättäneet, että teemme sitä ja tätä ja annamme näin ja näin paljon yksittäisille ohjelmille, niin nyt saimmekin yhtäkkiä tietää, että meidän tänä vuonna pitääkin leikata niitä. En ole tätä ymmärtänyt vielä tänä päivänä. Jos ensin teemme päätöksen ja sitten yhtäkkiä en saakkaa käyttää niitä rahoja, jotka olemme saaneet. Vaikkakin meidän ohjelmissamme kaikki rahat käytetään, ei siellä jää mitään käyttämättä Enkä minä ymmärrä, kun ne rahat, joita me olemme saaneet eh, Euroopan kulttuurille, eh, urheilulle, eh, medioille, että me emme saa käyttää niitä varoja. Tässä nyt on kysymys kuitenkin Euroopan sielusta ja Euroopan tulevaisuudesta. Ja nyt yhtäkkiä sitten, kun jotain on pikkasen jäänyt muruja jäljelle, niin ne palautetaan jäsenvaltioille. Joten minusta meidän täytyy nyt vain tuoda esiin se, että me olemme toteuttaneet kaiken ja voimme toteuttaa kaiken, mihin olemme sitoutuneet 2012. 2013 tulee olemaan vaikeampi. Haluaisin vielä muistuttaa, että meillähän ei ole rahaa, me voimme käyttää vain sen, mitä meille annetaan. Ja kun nyt sanotaan, että esimerkiksi mediaohjelmista leikataan sen vuoksi, että me emme sitä ohjelmaa haluaisi, sehän on ihan pötyä. miten paljon rahaa meillä tulee tähän mediaohjelmaan olemaan, eihän se, tai ylipäätään mikä tahansa ohjelma, eihän se ole meistä kiinni. Jos me annamme rahaa, jos meille annetaan rahaa, niin silloin me huolehdimme siitä, että esimerkiksi medioita tuetaan. No niin, nyt sitten komissio on paikalla. Kuka sieltä haluaa puhua? Olkaa hyvä. Thank you. Uh, Kiitos ei minulla ole paljonkaan lisättävää tähän, mitä äsken, äsken sanottiin ja kuultiin, koska olemme näistä teidän äh, mainitsemistanne painopisteistä aivan yhtä mieltä, erityisesti mitä tulee koulutukseen. Useimmat hallinnoimme myös tänne ohjelmista äh, antavat merkittävän panoksen 2020-strategian. Jos äh, katsotaan näitä seitsemää, äh, näitä seitsemää lipulla aloitetaan ainakin viiteen, niistä me tuomme merkittävän panoksemme. Eli kytkös 2020-strategiaan on ihan selvä. Kuten monissa, moneen otteeseen todettu, rahamme käytetään hyvin, se sitä investoidaan koulutukseen ja sitä kautta ihmisiin, äh, vaihto-ohjelmiin, tietotaitoihin, taitotason parantamiseen. Tässä mielessä kaikki sanottu on hyvinkin äh, paikallaan ja se, mitä nykyisessä, äh, nykyisessä rahoituskesyksissä näistä on äh, sanottu, niitä ainakin voimme, ne ainakin voimme toteuttaa. Viime vuonna teidän ja muun parlamentin tuella saimme jopa lisärahaa useimpiin hankkeisiimme, useimpiin ohjelmiimme. Meidän pitää huolehtia siitä, että vähintään kaikki tämän ensi vuoden ohjelmat 2012 saavat samansuuruisen rahoituksen kuin tänä vuonna on ollut asialaita. Kiitos. Kiitos ja sitten vielä Rova Baltsaani. The other one. Grazie per tutti questi interventi, dai quali vengono fuori alcuni... Hyvin mielenkiintoisia kommentteja. Tällä valiokunnalla luonnollisestikin on omat erityispiirteensä, ainutlaatuiset erityispiirteet. Ensinnäkin teidän täytäntöönpanoasteenne ohjelmissa on erinomainen, niin kuin puheenjohtajakin totesi. Toisekseen ohjelmat ulottuvat suoraan kansalaisten tasolle ja tämä on luonnollisestikin hyvin tärkeää. Budjettirahoituksen määrä tuottaa hyvän tuoton, jos halutaan ajatella näin, koska Tätä kautta saadaan suora yhteys kansalaisiin ja he voivat kokea olevansa mukana Euroopan unionin prosesseissa. Me seuraamme Euroopassa demografisia suuntauksia, Eurooppa ikääntyy, mutta samanaikaisesti meidän on investoitava nuoriin ihmisiin. He tarvitsevat valoisaa tulevaisuutta. Heidän on pystyttävä kilpailemaan tulevaisuuden maailmassa, jossa vaaditaan yhä enemmän taitoja ja pätevyyksiä. Tämä ei koske pelkästään nuoria, vaan myös vanhempia. Myös vanhempien on voitava hyötyä koulutuksesta ja investoinnista sellaisiin välineisiin, jotka mahdollistavat sen, että he, hekin voivat oppia taitoja, jotka ovat tulevaisuudessa tärkeitä. Tämän kaiken täytyy nivoutua yhteen EU 2020-strategian tavoitteisiin, eli enemmän työpaikkoja ja parempia työpaikkoja Euroopan unioniin. Jos ajattelemme, että kymmenen vuotta on varsin pitkä aikajänne, niin kuitenkin loppujen lopuksi se sitten kiitää ohitse aika nopeasti. Täytyy olla huolellinen sen suhteen, että aina investoimme näille aloille niin, että varmasti voimme olla kilpailukykyisiä jatkossa. Jotkut ovat pyytäneet meitä vastustamaan tiettyjä suuntauksia, jotka ovat näkyvissä jäsenvaltioissa. Halutaan tehdä leikkauksia. Eli tämä on oikeastaan kolikon toinen puoli. Meidän on pohdittava tilannetta pitkällä aikavälillä. Toki se pitää paikkansa, mutta jos paneudumme siihen pääajatukseen, jonka me haluamme saada lävitse EU 2020 strategialla tällä budjetilla, niin täytyy varmistaa, että todellakin aina sijoitamme näille aloille. Vaikkakin elämme kriisiaikoja, jotka, joka puolestaan voi ajaa meidät tekemään liian hätäisiä leikkauspäätöksiä. Nämä investoinnit mahdollistavat sen, että yksittäisillä jäsenvaltioilla on mahdollisuus ajatella asioita hieman pidemmällä aikavälillä. Usein kansallisesti tämä on varsin vaikeaa. Hallitukset vaihtuvat, kriisejä tulee ja menee. Eli luonnollisesti tämä sitten viime kädessä iskee aina kansalaiseen. Kun ajatellaan uusia toimialoja, vaikkapa urheilua, Äh, Välimeren aluetta, matkailua. Tässä on kyse uusista taidoista, mutta toisaalta myös samoista asioista, mistä puhutaan EU 2020-strategiassa. Meillä on oltava hyvin johdonmukainen lähestymistapa parlamentissa silloin, kun me olemme yhteyksissä muihin toimielimiin. Me muistamme, mitä tapahtui Lissabonin strategialle. Meidän on varmistettava se, että meillä on oikeat politiikat, jonka avulla toimi valtuuksiemme puitteissa voimme täytäntöön panna ohjelmat. Emme me voi täytäntöön panna, jos meillä ei ole resursseja. Se on selvää. Yhteistyö on, on tässä ydinsana. Meidän on omaksuttava budjetissa hyvin johdonmukainen lähestymistava, on oltava koherentteja ja on täytäntöön pantava sitä strategiaa, joka on hyväksytty täysistunnossa. Ja meidän on kanavoitava päätöksemme ja tekomme tavoitteen mukaisesti. Yksittäisten valiokuntien puolestaan täytyy päättää, omista prioriteeteistaan eri vaiheissa. Esimerkiksi pilottihankkeissa näin on ja myös tarkistusvaiheessa. Se on sitten vähän vaikeampi asia. Kiitokset kollega Valtsani. Kaikkea hyvää teille. Me kaikki toivomme meille ja teille parasta. Ja tarpeeksi rahaa niin, että saamme ainakin mitä me tarvitsemme. Kiitokset. Heippa. So, kommen zu Punkt 4 der Tagesordnung. Siirrymme kohtaan neljä esityslistalla. Tässä on taas kysymys rahasta. Kysymys on uudesta, niin, niin, rahasta on kysymys, rahasta, jota meillä ei ole. Uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä 2013, jota, mitä meillä pitäisi olla käytettävissämme. Kulu, viime vuonna me perustimme tähän tällaisen komitean tai alivaliokunnan, jonka oli tarkoitus tehdä työtä yhden vuoden ajan ja sitten määritellä siinä työssä meidän painopisteemme niin, että me olisimme voimakkaampia keskusteluistamme neuvoston kanssa heti kun neuvosto on esittänyt rahoitusnäkymänsä. Sure, valiokunta. Siellä on suuren valiokunnassa on meidän kollegamme Ivan ja annan hänelle nyt puheenvuoron, että hän voi selittää, mitä siellä valiokunnassa on tehty, koska tämän valiokunnan toimikausi päättyy pian. Olkaa hyvä. Mulțumesc. Discutăm uh, acum despre banii pe care vom avea din 2014 încolo. Kiitos. Me puhumme sellaista rahoista, jotka meillä on käytössämme vuoden 2014 jälkeen ja siitä, mitä me tarvitsemme ja jota meillä ei kuitenkaan ole oikeastaan käytössä vuoden 2014 jälkeen. Näin näyttäisi olevan. Myös seuraavassa rahoituskehyksessä puutetta ja kurjuutta on odotettavissa. Täällä kulttuurivaliokunnassa me käsittelemme tämän alan kysymyksiä luonnollisesti eh, ja nimenomaan sellaisia asioita, jotka kuuluvat pelkästään meidän valiokuntamme toimialaan. Meillä on monivuotinen rahoituskehys ja tietty jousto, jota kautta yritämme saada eurooppalaista lisäarvoa toteuttamillemme ohjelmille. Kun ajatellaan monivuotisia rahoituskehyksiä ja niiden joustavuutta, niin oikeastaan mitä täsmällisempi ohjelma on, niin sitä vähemmän joustavaa on, on budjetti. E, Eli budjettiotsakkeiden välillä on yhä vähemmän mahdollisuuksia tehdä siirtoja. Komissio on oikeastaan tehnyt kaksi ehdotusta. Toinen, joka koostuu kolmesta luvusta, ja tässä on varsin paljon joustavuutta, mutta jonka haittapuolena puolestaan on se, että budjetin valvonta on vaikeampaa. Meidän ehdotuksemme liittyy EU 2020 strategiaan ja, ja sen mukaisiin strategioihin. Toinen luku on vähemmän joustava kuin ensimmäinen. Tässä on nämä neljä ala lukua, jotka jakavat sitten budjetin, sirpaloittavat sitä entisestään. Hyvin tärkeää on ennustettavuus sekä poliittisesti että rahoituksen kannalta. Erityisesti nyt, kun ajatellaan niitä rahoja, jotka meillä on käytössämme, niin luonnollisesti tämä on tärkeää tämän alan ohjelmissa. Meillä on viisivuotinen ehdotus kehykseksi. Sure-valiokuntahan katsoo, että tämä rahoituskehys pitäisi olla samanmittainen kuin mitä parlamentin toimikausi on. Tämä on aika tällainen kaavamainen ehdotus, koska välttämättä täytäntöönpano ei noudata tätä samaa aikataulua. Minun mielestäni tämä argumentointi oikeastaan ajoituksesta ei oikean, oikeastaan äh, pidä paikkaansa. Sitä ei ole kovinkaan helppoa perustella. Puitetta pitäisi pystyä muuttamaan huomattavalla tavalla, jotta se vastaisi paremmin ennustettavuuden haasteeseen sekä poliittisesti että rahoituksen näkökulmasta. Äh, on myös argumentteja tämän järjestelmän puolesta. On sanottu, että jäsenvaltiot ovat tottuneita tähän järjestelyyn ja tähän puitteistoon. Ja jos lähdettäisiin nyt vaihtamaan järjestelmää, niin, niin se ei tietäisi hyvää. Toisekseen voidaan puhua eurooppalaisesta lisäarvosta. Kulttuurivaliokunta voi tämän hieman kyseenalaistaa, koska kulttuuri- ja koulutusohjelmissa, mediassa, urheilun ohjelmissa Kyse on sellaisista ohjelmista, jotka todellakin ovat osoittaneet, kuinka hyödyllisiä ne ovat. Nämä ohjelmat ovat hyvin tehokkaita ja ne ovat pystyneet lisäämään eh, tehokkuuttaan koko ajan. Oikeastaan EU 2020 strategiassa on suoraan esitetty tavoitteita meidän toimia alallemme koulutusasteen nosto peruskoulutuksessa ja toisaalta niiden osuus, jotka saavat yliopistotutkinnon suoritetuksi. Olen viitannut ohjelmiin, esimerkiksi elinikäisen oppimisen ohjelmaan ja kansalaisten Eurooppa-hankkeeseen, mediaohjelmaan. Nämä kaikki tuovat eurooppalaista lisäarvoa. Huomenna Sure-valiokunta keskustelee näistä aiheista ja täytyy kyllä ikävä kyllä todeta, että kulttuuri ei siellä juurikaan ole keskustelussa keskeisenä aiheena esillä. Vaikkakin nämä ovat hyvin tärkeitä prioriteetteja meille, niin ohjelmalla ei ole rahoitusta riittävänä tukena – minä olen luonnollisesti valmis vastaamaan kysymyksiin, jos niitä on. Äh, Kiitokset äh, kollega Ivanille hänen lausuntonsa. Hän tulee tekemään lausunnon Sure-valiokunnan varsinaisesta mietinnöstä. Teillä on varmasti tämä Suren paperitkin tässä. Mikäli teillä on tähän huomautettavaa, meillä on tarkistusten määrä aikaan 22. maaliskuuta kello 12. Ja tämä mietintö on 12. huhtikuuta kokouksemme esityslistalla äänestettävänä sitten. Herra Matula seuraavaksi. fac, sigur și asupra... Puheenjohtaja, jos muutamat kommentit voitaisiin hyväksyä ei pelkästään tähän Suren mietintöön, vaan myös kollegan tämän valiokunnan mietintöön. Kokonaisuutena voin yhtyä niihin tavoitteisiin, jotka mainitaan jos sallitte, niin voisin nyt viitata Eurooppa 2020 strategian tiettyyn lukuun. Uskon, että monivuotinen rahoituskehys, joka olisi seitsemänvuotinen, olisi parempi valinta. Minusta tämä kesto on jo osoittanut toimivuutensa joustomekanismi niin ikään on hyvin tärkeä. Eli olisi vähemmän budjettikohtia, yksinkertaistamista ja noin yleisesti joustoa enemmän koko budjetissa. Tällä hetkellä pohditaan nimenomaan monivuotista rahoituskehystä tulevien vuosien varalta, mutta mutta täytyy kuitenkin mainita, että ne ohjelmat, jotka liittyvät meidän toimivaltuuksiimme, ovat todellakin malleina. Ne ovat varsinaisia menestystarinoita, ne ovat hyvin näkyviä, ne ovat näkyvillä. Ja jos puhutaan muutoksista, niin meidän täytyy olla hyvin valppaina sen suhteen, että menestys ei sitten lopu kuin seinään. Toisekseen, kun me puhumme budjettikohtien otsakkeiden yksinkertaistamisesta, niin tarkoituksenahan on saada aikaiseksi helpommin suoritettavia siirtoja kohdasta toiseen. Mutta joka tapauksessa pitäisi pitää kiinni niistä budjettivaroista, jotka meillä on jo, koska lisäyksiin ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia. Tämä kyllä vaarantaa tulevan, tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisen. En tietenkään halua, että on mitään päällekkäisyyttä toisaalta kansallisen rahoituksen ja toisaalta EUn rahoituksen välillä, vaan nimenomaan EU-rahoituksella täytyy pyrkiä eurooppalaiseen lisäarvoon. Meidän täytyy kuitenkin osoittaa, että meillä on mahdollisuudet tuottaa tätä eurooppalaista lisäarvoa. Oikeastaan voisin puhua kolmiosta. Nuoriso, urheilu ja työllisyys. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että työttömyys on kaikista vaikein ongelma nimenomaan nuorille. Me puhumme elinikäisestä oppimisesta – mutta täytyy ajatella kaikkia niitä nuoria, jotka lähtevät koulusta ja jotka vain sitten lihottavat työttömyystilastoja koulun jälkeen. Kun puhutaan uusista taidoista, niin ei pidä unohtaa myöskään urheilua. Ajattelen tässä nimenomaan urheilua joukko tai joukkourheilua urheilulajeja, en niinkään yksilösuorituksia. Kenties me voisimme helpommin päästä tavoitteisiimme, kun ajatellaan sitä, että nuoret eivät jättäisi koulua kesken. Tässäkin voisimme käyttää urheilua hyväksemme. Urheilu auttaa myös pitämään kansalaiset terveempinä aikuiset eivät ole aiku- ainoita, jotka kärsivät terveysongelmista. Nuorillakin niitä on. Me aiomme tehdä tiettyjä tarkistuksia, koska ohjelmat ovat todellakin olleet näkyviä ohjelmia, ne ovat olleet menestyksiä, mutta meidän mielestämme niistä pitäisi puhua vielä enemmän. Totta kai nämä ohjelmat jo tunnetaan varsin hyvin, koska niihin osa- osallistumisaste on varsin korkealla. Mutta mitä enemmän niistä puhutaan, niin sitä paremmin ihmiset ymmärtävät, että ei ole asianmukaista, että varat vuodesta toiseen vain vähenevät näillä ohjelmilla. Kiitoksia, edustaja Tröpel. Kiitos, Doris. Minä haluaisin vielä äh, palata tähän äh, poliittiseen selkkaukseen, joka on selkeä tämä vastakkainasettelu seuraavassa neuvottelukierroksella esimerkiksi mediasta. David Cameron ja muut nettomaksajat ovat halunneet pitämään talousarvion tason samassa ilman mitään kasvua suoda, mutta me itse haluamme tietenkin lisärahoitusta mainittuihin kohteisiin. Se tulee olemaan kova, kova työ, <clears throat> mutta täytyy miettiä sitä, että mikä näin aikoina on poliittisesti ylipäätänsäkin saavutettavissa säästöaikoina tai tällä vyönkiristyksen aikana. Se pitää olla aika tarkkana sitten. Ja me, mehän haluamme painottaa kulttuuria, kulttuuria koulutusta, Äh, elokuvaa, näin poispäin. <clears throat> Meidän ei kannata mainita edes näitä pikkuasioita. Äh, äh, meidät, jos, jos täältä tänne haluamme jonnekin lisää, sitä on jostain periaatteessa pois. Ajatellaan vaikka rakennepolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa, <clears throat> ulkopolitiikkaa, muuta. Se, siinä se on ratkaisu tehtävä Tämä nivoutuu aika paljon tähän eurooppalaiseen lisäarvokeskusteluun. Meillä me olemme kyenneet aika hyvin argumentoimaan tätä asiaa, koska se on aika selkeä etulyöntiasema meille, niin kuin tässä paperissakin on, on mainittu. Tämä äh, on äh, äh, sarka, jota arjessa tavallinen kansalainen voi kyntää ja sekä vaikuttaa myöskin sitten Euroopan unionin hyväksyttävyyteen myönteisesti kansalaisten parissa. Tätä sitten tuonempana vielä sitten käsitellään jatkossa. Mikä se oikea se, jatko sitten, 7, 5 vai 5 plus 5 vuotta, olisiko se, se hyvä jakso? Meillä on nyt seitsemän vuoden ohjelmointijakso. Minä suhtaudun siihen myönteisesti, koska se antaa tiet, tiety, tiettyä suunnitteluaikaa 5 plus 5 olisi taas sitten myönteinen sikäli, että sitä voisi, voisi sitten heti siinä puolissa välissä sitten sopivan jakson jälkeen arvioida, että mitä on oikein tehty ja mitä, mitä voidaan, voidaan sitten tehdä. Sitten tämä kymmenen vuotta oli se vastaavasti sitten, onko tämä sitten enää poliittisesti kiinnostavaa ja kenen intressissä sitten on näin pitkäksi ajaksi lyödä lajat rahat lukkoon. Se Tämän nyky, nyky, nykytilanteessa tietysti voisi olla kiinnostava vaihtoehto, mutta ajatellen näin poliittista poliittisesti, onko se sitten hyvä tai huono, mutta se ainakin palvelisi tavallaan meidän etujamme. Jatkokeskusteluissa sitten voidaan miettiä, tai täytyy aina miettiä sitä, että mikä ehkä sitten on ö, periaatteessa oikein, mutta mikä on taas myöskin käytännössä saavutettavissa. and i suppose uh, much of what has been said in relation to budget paljon siitä, mitä on sanottu vuodelle kaksituhatta kaksitoista liittyen varsinkin uh, uusiin toimialoihimme, uh, esimerkiksi urheiluun. Mutta miksi Euroopan unionille pitää antaa uusia toimivaltuuksia, mikäli budjetti ei sitten ei ole tarpeeksi budjettia näihin ohjelmiin? Ja tämän Marko ja Helenkin vain mainitsivat hyvin äh, voimakkaasti koska nämä äh, ihmiset ovat täällä maininneet äh, terveyden, talouden, taloudelliset näkökulmat, koulutuksen ja esimerkiksi matkailu toki, se luo työpaikkoja ja sitten samoin tekee urheilu. Eli tässä on todella paljon potentiaalia tällaisessa urheilumatkailussa ja sen pitäisi näkyä meidän budjetissamme ja mielestäni olisi tärkeää, että me tekisimme tästä hyvin tiukasti osan ohjelmiamme. Mitä tulee tähän seitsemän vuoden puiteohjelmaan, haluaisin kuulla argumentit, eh, kuka ikinä sitten on esittänyt tätä viittä vuotta. Minä itse haluaisin, tämä seitsemän vuotta se vaikuttaa hyvältä, mutta mikäli on olemassa parempi keino, haluaisin kuulla perustelut. Ja eh, mikä tämä sitten, onko tämä viisi plus viisi vai, vai 7 ja koska sitten on eh, koska se arvioidaan väliarviointia ja niin edelleen. Kiitos. Ja sitten viimeiseksi vielä Rouva Sinalova. Smolkova. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo. Ja by, ja by som sa chcela pridať k tým podporovateľom. Niin, Smolkova siis. Minä haluan eh, kannattaa niitä, jotka kannattavat tätä seitsemänvuotista ohjelmatyön kautta. Tämä joustonäkemys jo, tässä mietinnössä on aika mielenkiintoinen joka on epäilyjä, se tietysti herättää mielessä. Tämä on kyllä hyvä instrumentti varoja saada, mutta on myöskin hyvin kätevä keino niitä väärinkäyttää, kun ajatellaan tiettyjen jäsenmaiden tilannetta – näinkin joustavin, joustavin ehdoin joissain jäsenmaissa saattaa syntyä kiusausta sitä väärinkäyttää. Minä viittaan tässä nyt esimerkinomaisesti viikko, viikko sitten tapahtuneisiin asioihin, jossa e-, e-, entinen koulutuskomissaari Spiegel pyysi, että, että koulutuskulttuuri ja työllisyysvaroja siirrettäisiin liikenteen ja kuljetuksen sektorille. Hän oli siis kuljetus, entinen kuljetus, liikennekomissari. Tietenkin kuljetus ja liikenne e, ovat tärkeitä, infrastruktuuri muuten tärkeitä, Kyllä, mutta, mutta jos muita lähteitä, rahoituslähteitä on hyvin hankala löytää sieltä kaikkihan me tiedämme EU 2020 päästrategiat, viisi strategiaa, kaikki lienevät yhtä mieltä kanssani siitä, että neljällä, neljässä niistä paino, pano, panostetaan koulutukseen ja kulttuuriin ja koulutukseen investoimattomuus merkitsisi samalla sitten sitä, että luovutaan näistä strategisista tavoitteista, kun seuraavista rahoituskehyksistä ja jousta varasta keskustellaan ei minusta ei pitäisi sallia näin helposti näitä varainsiirtoja koulutuksesta muualle. Kiitokset, Rouva Smolkova. No niin, keskustelu on käyty. Haluaako komissio sanoa vielä jotain? No, olkaa hyvä. Uh, just to stress indeed that, uh... Vain korostaisin sitä, että on epätodennäköistä, että paljon lisävaroja tulisi. Täytyy katsoa prioriteetteja ja on hyvät argumentit eh, pitää kulttuuria ja koulutusta prioriteettina. Tämä tarkoittaa sitä, että täytyy myös tunnistaa, mistä rahat tulevat. Tämä voi vaikuttaa vaikeammalta kuin mitä se onkaan. On ymmärrettävä, että vaikkakin budjetti on merkittävä, niin se on kuitenkin varsin pieni, alle kaksi prosenttia koko budjetista. Eli merkittäväkin lisäys olemassa olevan budjettiin verrattuna ei ole suuri lisäys kokonaisbudjetin kannalta. Pitää pystyä vain vakuuttamaan tietyt teidän kolleganne ja meidän kollegamme, että ei tämä nyt ole mikään valtava summa, vaikkakin se on meille suuri lisäys. Tähän me pyrimme. Jos haluatte lisää rahaa, niin pitää pystyä osoittamaan – että me todellakin otamme asiat vakavasti, käytämme rahat hyvin, suhtaudumme asioihin kriittisesti ja katsomme, onko toimintatapa paras mahdollinen tai tarvitaanko muutoksia. Ja kriittisesti katsotaan myös toimintatapoja, toimijoita. Otamme tämän todellakin vakavasti, koska kysyntä varmasti on, on isompaa, jos me suhtaudumme asioihin kriittisesti, vakavasti. No, minulle tässä äh, kerrottiin ihan muita asioita. Se, mitä Euroopan unionin budjetissa annetaan esimerkiksi oliiveille, on 2,8, 2,5 miljardia. Ei kun prosenttia, ei miljardeja. No, ymmärsin jotain, mutta ei kuitenkaan ihan oikein. 2,5 prosenttia. Ja meillä on 1,8 prosenttia kaikelle. Media, koulutus, nuorisolle. No, No eihän meillä Saksassa oliveja istutella, että ehkäpä minun ei tässä pidä niin sanoa, mutta en tiedä, ehkä pitäisi siirtää olivelta perunoille sitten, mutta jotain. Mutta aina, aina maatalouden alalla sinne löytyy rahaa ja siellä on rahaa. No. Herra Ivan, haluatteko te vielä sanoa jotain? Haluatteko te vielä jotain? Vai teidän täytyy vielä selittää kollega Smolkovalle. Hän halusi tietää, mikä tämä joustovara tässä viisi, viidessä, viisi ja viisi vuotta on. Voiko joku selittää? Referitor la durata de 5 plus 5, este durata... Kun ajatellaan tätä 5 plus 5 vuotta järjestelyä, niin tämä järjestelmä on saanut eniten tukea osakseen ohjelmat siis mukautettaisiin tai muutettaisiin tähän. Kyse on vuoden 2014 jälkeisestä kaudesta. Ohjelmat, jotka ovat jo käynnissä, niitä täytyy sitten tarkistaa ja muuttaa. Myös seurantaohjelmia, valvontaohjelmia täytyy mukauttaa. Eli siis sitä, millä tavalla rahaa käytetään. Tässä me kyllä tarvitsisimme lisää aikaa käyttöömme, jotta voitaisiin kaikki asiat pohtia uudestaan ja, ja sopeuttaa uuteen tilanteeseen. Joudumme tekemään siis muutoksia. Kun ajattelemme uutta rahoituskehystä, niin tämäkään aika ei kyllä siihen riittäisi. Eli tässä mielessä voitaisiin ajatella seitsemän vuotta tai jopa kymmentä vuotta, eli viisi plus viisi. Toki se voi vaikuttaa ensinnäkemältä varsin pitkältä ajalta, mutta tämä väliarviointi ei olisi mikään pinnallinen arvio, vaan todellakin syvällinen harjoitus niin, että rahoituskehystä, monivuotista rahoituskehystä analysoitiin, analysoitaisiin todella perusteellisesti. Näin me saisimme joustavuutta aikaiseksi ja mahdollisuuden tehdä muutoksia viiden vuoden jälkeen sen suhteen, mikä ei toimi hyvin. Danke. Deadline is... Kiitos. 22. maaliskuuta kello 12 on tarkistusten määräaika. Siirrymme kohtaa viisi esityslistalla. Kollega Kelin lausunto kattava lähestymistapa henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa. Komissio on ehdottanut tällaista kattava lähestymistapa henkilötietojen suojaamiseksi ja meidän lausuntomme on tehnyt tai tulee tekemään eh, herra Keli, joka saa puheenvuoron ja teillä on siis lausuntoluonnos. Olkaa hyvä. I think this is a very... Äh, kiitos puheenjohtaja. Tämä on tälle valiokunnalle erittäin äh, tärkeä asia, koska sen nimenomaan sivuaa kulttuuria, koulutusta ja nuorisoa. Äh, komissio julkaisi marraskuussa viime vuonna tiedon annon jossa esitettiin äh, suuntaviivoja henkilösuojaan, tietosuojaan Euroopan unionissa. Äh, ähm, tässä on tarkoitus äh, hiukan arvioida tätä tietosuojalainsäädäntöä uudestaan ajatellen nopeaa teknologian kehitystä ja myöskin sitten perusoikeuksien kahdeksannen artiklan laajentuvaa sovellusalaa 1995 annettiin ensimmäinen äh, tietosuojalainsäädäntöpala kappale, äh, joka oli äh, aivan peruspilari. 2008 sitten kans elektronisen viestinnän, viestintää säädettiin uudestaan direktiivillä. Nyt sitten artiklalla 8 on uusi oikeusperusta henkilötietojen suojaukselle sekä on että offline-tilassa Lissabonin sopimuksen voimaan tultua sekin on nyt voimassa. Tämä meille lainsäätäjille tarjoaa yhden ainoan juridisen instrumentin, jolla me voimme tätä tietosuojaa säädellä. Se on se tausta. Tässä meillä kulttuurin kannalta on tärkeä nelisetkori. Ensinnäkin avoimuus, alaikäisten suojelu, koulutus ja sitten tällainen valistus, sen parantaminen. Äh, on äh, tarpeen äh, varmistaa, että, että kansalaiset tietävät sitten oikeutensa, mitkä niitä sitten tarjoakaan valtiovalta, erilaiset operaattorit ja muut, ja sitä, miten sitten heidän tietoaan paitsi kerätään, myöskin säilytetään ja mihin sitä käytetään. Tiedon saatavuus on avuin, avainkysymys. Heidän tietenkin on saatava omalla kielellään tietää oikeuksistaan, e-, erityisesti mitä tulee lasten suojeluun komissio katsoo, että 95 vuoden tietosuojamääräykset eivät ole tarpeeksi selkeitä ja niitä pitää uudistaa ja tuoreuttaa, mistä tietenkin olemme samaa mieltä lausuntoluonnoksessani, koska painotan, että se on erittäin tärkeä koulutuksen ja nuorison kannalta, se on myöskin meidän valiokuntamme kannalta tärkeää. Meidän pitää varmistaa sitten, että kaikki tapahtuu mahdollisimman avoimesti molempien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, mitä tulee yksilöiden ihmisten tietojen käsittelyyn ja käyttöön. Tämä on erittäin tärkeä lasten kannalta. En, emme halua, että lasten tiedot valuvat vastuuntunnottomiin käsiin. Ja on myöskin painotettava sitä, että, että nämä tiedon käsittelijät eivät o, o, omista näitä tietoja ikuista ikuisia aikoja. Se on, sen toteutuminen on estettävä. Sitten tämä valistuminen, valistuskampanjat ovat erittäin tärkeä, koska teknologiset, teknologian muutos on ollut erittäin nopeaa. Se on erittäin tärkeä koulutuksen alalla ja aivan erityisesti myöskin parhaat käytänteet ovat tavoitteena. Parhaiden käytänteiden kehittäminen on hyvä. ihmiset kun äh, äh, hukkaavat läppäreitään äh, busseihin ja, ja, ja muualle, sieltä saattaa tietoa sitten vuotaa ties minne tavalla, joka ei ole kenenkään etujen mukaista. mukaista. Niinpä myöskin siis julkisten, julkisten, julkisen sektorin henkilöstöä on koulutettava olemaan tarkkana ja, ja samoin nuorisoa on sitten valistettava omista velvollisuuksistaan ja erityisesti ajatellaan näitä nettisivuja, joita usein, usein pyöritetään kolmesta maista. Sitten sosiaalinen media no, saattaa median päätyneet tiedot ja saattavat siellä pysyä todellakin ikuisuuden. Saattaa sitten jossain vaiheessa esimerkiksi vaikeuttaa nuorten työn hakua tai muuta vastaavaa jatkossa. Tämä kaikki on tuoretta kehitystä ja siitä on äh, säädettävä nyt sitten äh, äh, sen mukaisesti. Tiedon parantaminen, valistaminen, kuuluttaminen on erittäin tärkeää valitettavasti minun lyöntimääräni rajoitettiin 1500, vaikka olisin halunnut siellä vielä sanoa muutaman sanan. Esimerkiksi tämä oikeus unohtua tila loppui kesken ja sitten hiljakkoin sain tietoa artiklan 9 toteuttamista, joka liittyy tutkivaan journalismiin ja lähdesuojaan. No niin, nyt sitten jään odottamaan kommentteja ja muutosesityksiä, mutta yhdessä minusta voimme lähettää selkeän signaalin komissiolle kulttuurivaliokunnan painopisteistä, painotuksista tämän tyyppisessä äh, lainsäädännössä, tämän tyyppistä lainsäädäntöä valmisteltaessa. Kiitän tästä äh, valmistelumahdollisuudesta. Valitettavasti en pääse paikalle huomenna, koska äh, meillä on kansallinen vapaapäivä. Minä, minä joudun joudun uhra, uhrautumaan nyt sitten nauttimaan Pyhän Patrikin päivän kunniaksi tuomin kaksi Guinnessia Vähän. Ja ich möchte mich zunächst... Niin, haluaisin kiittää Sean Kelia tästä hänen lausuntoluonnoksestansa ja haluaisin painottaa yhtä asiaa. Minusta nuorten suojelua ajatellen meidän täytyy huolioida, huolehtia nimenomaan sosiaalisten verkkojen kohdalla sitä, millä tavalla voimme paremmin suojella pitkällä aikavälillä nuoriamme näissä verkoissa hyvin helposti käsitellään tietojen antamista. Eivät nuoret eivät tajua, minkä näköisiä seuraamuksia tällaisella järjestelmällä voi olla esimerkiksi Facebookilla. Ja yhtäkkiä omat henkilökohtaiset kuvat ja tiedot leviävät. Näin kävi minun avustajalle. Hän osallistui jonkinnäköiseen tällaiseen yhteiseen toimeen Facebookissa ja yhtäkkiä hän olikin jossain yleisessä kannassa. Ja tässä oli kysymys aikuisesta, mutta tämä olisi voinut käydä myös nuorelle sen vuoksi, että tämä ikä, joka ilmoitetaan, ei välttämättä aina pidä paikkaansa sen kanssa, mitä he ilmoittavat. Esimerkiksi Facebookissa kaikki eivät ilmoita ikäänsä oikein. Sen vuoksi meidän täytyy nyt miettiä, mikä on sallittua, mikä ei, mitä säätelyitä puitteita me asetamme. Emme me halua rajoittaa sitä, että internetissä kehitellään uusia kommunikointimahdollisuuksia ja yhteydenpitomahdollisuuksia. Siihenhän internet on alun perin kehitettykin. Mutta oikeus myös äh, tavallaan äh, seurata, missä minun tietoni ovat ja mihinkä minun tietojani annetaan – se on mielestäni erittäin tärkeä edellytys ja meidän tulee taistella sen puolesta, että tämä toteutetaan myös internetissä. Ja, vielen Dank. Äh, ich kann im Kiitoksia. Minä voin yhtyä äh, äh, äskeiseen. ja kiitoksia ensinnäkin Kelillä. Minä olen kaiken kanssa yhtä mieltä siitä, mitä tässä lausuntoluonnoksessa on sanottu, mutta Kenties sitä voitaisiin vielä vähän terävöittää paikka paikoin. Minun käsitykseni on aina ollut, että, että, että, että, että, että meillä on äh, paras pätevyys tähän äh, äh, nuorison suojaan. Ja meidän täytyy tietysti painottaa sitä, että mediakompetenssi on tärkeä ja sitä on tietysti välttämättä välttämättä näin aina tehty, se on aina tässä jäsenmaissa on sitä on vaadittu ja sitten niitä voidaan vaatia. Ja nyt sitten täytyy, ja, Eh, eh, jäsenmaalta voidaan eh, vaatia, eikä vaan pelkästään painottaa, miten tärkeä tällainen medialukutaito on. Että lapset sitten nuor, pienestä pitäen sitten tutustuvat ja perehtyvät näihin uusiin meremioihin niin, että ymmärtävät, ymmärtävät sitten ennen pitkään, miten eh, itse toimia niiden kanssa ja voivat, voivat itse päättää, että eh, mitä, mitä reittiä internetissä etenevät ja mitä, kann, mitä vaaroja kannattaa sitten välttää. myöskin sitten pitäisi pyrkiä vaikuttaa palvelun tarjoajiin. Tämä koskee paitsi nuoria, myös meitä kaikkia muitakin näiden käyttäjiä. Ja ylipäätänsä meillä pitää olla oikeus sitten tietää, mitä tietoa meistä kerätään ja mihin tarkoitukseen se periaatteessa, periaatteessa rajoitut näihin tiedon, vir, tiedon, tietosuojaviranomaisiin ja tiedon kerääjiin, vaan ylipäätänsä sitten kaikkiin niihin, jotka näitä palvelujakin tarjoavat sitten eri viranomaisille tietojen keräämiseksi. Meidän pitää olla mahdollisuus sitten sanoa näille yrittäjille, että me emme enää halua jättää tietojanne tai antaa tietojamme heidän käyttöönsä ja, ja, ja heitä sitten näitä edellä edelleen myöskään toimitaan. Että ei pelkästään ole tällaisia valistuskampanjoita, vaan, vaan pelk- suoranaiset velvoitteet sitten esimerkiksi tämän medialukutaidon ja tällaisten taitojen vahvistamiseksi. Eli tältä osin kaipaisin vähän selkeämpää sanaa muotoa. Mrs. Hannibal. Rova Hannibal, halusitteko te puheenvuoron? Aha, Rova Triple. Ähm, ich fange mit äh, der Stellungnahme von Aloitan äh, Rova Kamevatin äh, osuudesta. Minä tiedän, että tämä on hankala ja ristiriitainen asia. Myös minun risti, äh, ryhmässäni puhutaan paljon tästä, millä tavalla tässä toimitaan. Tässä on oikeastaan kaksi leiriä, säädellään vai ei. Tässä on kysymys vapaudesta ja toiset sanovat sitten, että jos oikeassa maailmassa uskotaan, että pitää säädellä asioita, niin silloin täytyy säädellä myös internetiä ja minä kuulun heihin. Meidän täytyy ymmärtää, että tässä on kysymys myös siitä, millä tavalla se tehdään ja mihinkä rajat vedetään, mutta palvelun tarjoajat internetissä täytyy, internetissä täytyy huomioida se, että, että kaikkia koskevat sitten samat säännöt. Tuen myös sitä, että tässähän on sitä, että nuorten täytyy itse voida päättää, mitä he tekevät ja kuinka he tekevät. Ja sen vuoksi mielestäni itsesäätely voisi olla ehkäpä parempaa kuin muu säätely. Ja nyt sitten kysymys herra Kelille. kohta kuusi, jossa on kysymys lasten ja nuorten tietojen suojelemisesta. En oikein nyt ymmärtänyt, onko tällä nyt jokin erityinen vaikutus lasten sosiaalisen medialle, vai minä en oikein ymmärtänyt, mitä tässä tarkoitetaan. Onko tässä todellinen vaikutus vai ei? Ich äh, habe eine Frage an Herrn äh, Kelly. Ich möchte aber eine Vorbemerkung machen. Äh, kysymys äh, Kellyltä. Minähän elin, elin pitkään maassa, jossa kaikki oli kiellettyä. Kaikki sitten vastaavasti tiesivät kaiken kaikista. Äh, nyt olen sitten siirtynyt maahan, jossa tuskin mikään on kiellettyä. Onneksi toiset tietävät, toiset eivät minä kuitenkin halu, haluaisin äh, ilmaista epäilyni kaikkea tällaista kieltoa ja vastaan. Tietenkin sääntely on tarpeen, se on ihan, ihan selvä. Mutta, äh, mutta, äh, mutta tämä alaikäisten suojelu, että se parhaiten toteutuu oikeusteitse tai, tai oikeudellista tietä näin minun maassani ainakin on ollut asiaan laita, että onko, tapahtuuko näin, että onko tällaisilla sitten säännöillä tehoa tällaisilla kielloilla. Ei se sitä sano, että tarkoita, etteikö näin pitäisi tehdä. To, to, toki näitä sääntelytoimia tuen, mutta jäin nyt sitten yksi seikka kaivella kuitenkin mieltä. lapsethan ovat nopeita oppimaan ja, sitten, tieto ja tällaiset tieto, tietenkin tietokone kyvykkäät ovat paljon parempia kuin me ja pystyvät sitten kaikkia kieltoja tietenkin kieltämään. Tämä oppimisprosessi on molemmin puolista, mutta mutta, mutta oppiminen tapahtuu hyvin nopeasti. Ei mitään alaikäisten suojelen tule, eikö tässä voitaisiin äh, ympätä mukaan jonkinlainen lausuma siitä, että tämä on dynaaminen prosessi tai että olkoon dynaaminen prosessi niin, että, jotta, se, jotta se muodostuisi toimimaksi, kun ajatellaan tätä nuorison oppimista. Sitten äh, Rova Hannibal. Thank you, and, and thank you to Mr. Kelly. Kiitoksia. Kiitos edustaja Kellylle tästä mietinnöstä, tai lausunnosta oikeastaan, jossa mennään asian ytimeen. Minusta me kyllä tarvitsemme internetin sääntelyä. Tämähän on ollut koko parlamentissa iso keskustelun aihe. Missään ei ole sellaista tiedonantoa, jossa ei olisi jonkinlaista sääntelyä. Kenties tämä nyt on varsin vahva sana, voimakas sana, mutta pitäisi kyllä olla jokin raja sille, mikä on hyväksyttävää ja mikä taas ei. Eli tästä tässä oikeastaan on viime kädessä kysymys. Tässä valiokunnassa me olemme keskustelleet järkyttävistä kuvista, lapsista, joita voi löytyä internetistä. Eli olisiko sitten parempi jos lapset eivät pääsisi internettiin lainkaan. Kyse on sellaisten ihmisten suojelemisesta, jotka tarvitsevat suojelua. On internetin käyttäjiä, jotka pyrkivät tekemään toisille vahinkoja ja on olemassa vaaroja. Joten minusta me tarvitsemme suojelukeinoja lasten suojelemiseksi. Muutoin siellä on hieman vähemmän vakavia asioita, jotka kenties sitten voitaisiin huomioida sillä tavalla, että medialukutaitoa korostamalla ne saataisiin katetuksi. Tässä tarvitaan luonnollisesti medialukutaitoa myös vanhemmille. Vanhemmilla on vastuu siitä, mitä lapset saavat nähdä internetissä. Tukisin kovasti tätä lausuntoa. Ja varmasti toivon, että myös muu valiokunta. Vielen Dank. Ich meine, Kiitos. Medialukutaito on erittäin tärkeää. Ja meidän täytyy suojella lapsia itseltään, koska eivät he enää tiedä, mitä tässä on. Eivätkä he ole tietoisia vaaroista, elevät he jo varhain pääse tavallaan oppimaan, mikä vaara on. Mutta siihen me tarvitsemme myös opettajia, jotka ymmärtävät tämän. Eli opettajakoulutuksessa, täytyy ihan rehellisesti sanoa, on A ja O. Eivät hekään ole eläneet, syntyneet tämän tekniikan kanssa. He tietävät monta kertaa vähemmän kuin oppilaansa sen vuoksi meidän täytyy myös tässä mietinnössä mennä siihen suuntaan, että opettajakoulutuksessa on myös otettava esiin nämä ongelmat, että, niin, että lapsia voidaan suojella itseltään sen vuoksi, että he leikkivät nyt hyvin vaarallisella laitteella. Ihan lyhyesti siihen, mitä Rova Trypel sanoi, niin ettei tule väärin ymmärrystä. Täytyy huolehtia siitä, että tarjoajat, tarjoajia ei panna vastuulliseksi sellaisiin tekoihin, mitä, mitä sitten taas käyttäjät tekevät. Tässä ei saa mennä liian pitkälle. Ja toinen ongelma. Nuorten suojelussa meillä on aina se ongelma, että me tässä taistelemme tuulimyllyjä vastaan. Jos me ajattelemme analogista äh, maailmaa, kun meillä oli esimerkiksi ikärajoja elokuviin. No, esimerkiksi, että alle 16-vuotiaalta kielletyt elokuvat esitettiin vasta kello kymmeneltä ja televisiossa, mutta monta kertaa vaan tämä ei tepsinyt ollenkaan sen vuoksi, että monia vanhempia ei kiinnostanut tippaakaan, mitä heidän lapsensa tekevät ja mitä he telkkarista katsovat. Joten tässä liikutaan nyt alalla, jossa sanotaan, että toki apua, yritetään estää tiettyjä asioita, mutta meidän täytyy olla tietoisia siitä, että että ne, jotka meidän pitäisi saavuttaa, heitä me emme näillä toimilla saavuta. Ja se on aina se ongelma, mikä nuorten suojelussa on se suurin ongelma, eikä minulla ole tähän mitään ratkaisua. Kiitos kovasti ja kiitoksia kollegoille puheenvuoroista. Tämä on hyvin tärkeä ja hyvin arkakin alue. Useimmat kommentoivat kahta seikkaa, että toisaalta ihmisillä pitäisi olla vapaus käyttää nettiä huviksi tai hyödyksi, mutta että toisaalta on sitten tarpeen suojella erityisesti alaikäisiä nuoria ja sitten miettiä sitä, että kuinka, kuinka pitkälle voidaan mennä. Rabiskis on oikeassa siinä, että että, että, että nuoriso kyllä pystyy kiertämään kaikki kellot ähm, netissä, mutta ei se sitä tietenkään tarkoita, etteikö näistä edes voitaisiin jotain, jonkinlaista lainsäädäntöä säätää. ja oikea, oikeasta iästä, ikärajoista ja oikeasta äh, toimintamenetelmistä tulisi säätää. Jos jotkut, jotkut, jotkut eivät, sivut eivät sovi alle 15 vuotta, ei tietenkään tarkoita, että niitä poistetaan, koska... Mutta joka tapauksessa meidän pitää tällaisista ikärajoista säätää. Tämä alaikäisten suojelu on aivan olennaisen tärkeää. Ja aivan sit siinä erittäin tärkeä on, että, että, että, että jos jotainkin sinne webin, webin ja internettiin äh, siirtää ja sinne, että sen sinne jää ikuisiksi ajoiksi niin pitäisi olla mahdollisuus myöskin se sieltä sitten poistaa, koska sitä voi olla sitten tuottaa suuriakin vaikeuksia äh, äh, käyttäjillä, mutta myöskin näillä palvelun tuottajilla on myöskin raskas vastuu tässä yhteydessä. Samoin opettajat, oppilaat ja opettajat on koulittava tähän. Ja olette puheenjohtaja ihan oikeassa, kun totesitte, miten tärkeää on opettajan, opettajan koulutus, koska oppilaat ovat aika monta askelta usein oppilaita opettajia edellä näiden uusien eh, mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Mutta kuten sanottu, meidän pitää kuitenkin kyetä säätämään tasapainoisella tavalla näistä asioista ja siihen pyrimme. Kiitos. Kiitos. Oletan, että tarkistuksia tähän varmasti esitetään ja herra Keli ottaa ne varmasti mielellään vastaan. Tarkistusten määräaika on maanantai 21. maaliskuuta ensi viikolla. Selvä. Eli pitäkäämme kiirettä niin, että saadaan hoidettua. Kohta kuusi on poistettu esityslistalta. Ja nyt seuraavaksi koordinaattoreiden kokous. Kiitän kaikkia kollegoita läsnäolosta ja pyydän teitä lähtemään salista, samoin kuin vieraat myös, ja koordinaattorit ja heidän avustajansa jäävät paikalle.